Dear colleagues, good morning. Hyvät kollegat, hyvää huomenta. Kuten tiedätte, tämän päivän esityslistalla on vain yksi asiakohta. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi komission varapuheenjohtaja Domrovskisin tähän julkiseen kuulemistilaisuuteen. Tämä kuuleminen tapahtuu erikoisissa olosuhteissa – sen jälkeen, kun yhdistynyt kuningaskunta on kansanäänestyksensä järjestänyt. Meillä on nyt mahdollisuus, tai oli mahdollisuus, tavata Jonathan Hill ja kiittää häntä todella arvostin tätä hänen päätöstään erota komission jäsenen virasta kansanäänestyksen jälkeen ja kaikki koordinaattorit myös yksimielisesti ilmaisivat sen, kuinka hyvää yhteistyötä meillä oli hänen kanssaan ollut viimeisten kahden vuoden aikana, kun hän on ollut rahoitusvakaudesta, rahoituspalveluista ja pääomamarkkinaunionista vastaavana komission jäsenenä. Pääsemme vielä kiittämään häntä ensi viikolla. Nyt tänään olemme täällä, koska komission puheenjohtaja Juncker päätti siirtää herra Domrovskisille nämä rahoitusvakaus, rahoituspalvelu ja pääomamarkkinaunionin asiat. Tämä tapahtui pian tuon herra Hillin päätöksen jälkeen. Ja komission jäsen Domrovskis on nyt täällä Ekon valiokunnan edessä. Meillä oli ilo kutsua teidät tänne osallistumaan tähän ylimääräiseen valiokunnan kokoukseen. Tämä teille nyt siirretty salkku on hyvin tärkeä, sillä se kattaa pääomamarkkinaunionin, pankkiunionin, rahoituspalveluiden säätelyn ja yleisemminkin myös rahoitusvakausasioita sellaisena aikana, jolloin vielä yritämme korjata ongelmia ja vahvistaa koko tuota alaa, joka on hyvin tärkeä EUn kasvulle, vakaudelle ja työpaikkojen syntymiselle. Osana tätä valmistelutyötä olen lähettänyt varapuheenjohtajalle tämän valiokunnan koordinaattoreiden kirjalliset kysymykset ja teidän vastauksenne on lähetetty sihteeristölle ja jäsenille ja jäsenillä on ne myös edessään paperilla. Ne ovat nyt saatavana vain englanniksi, koska tätä aikaa oli hyvin vähän. Kiitoksia näistä vastauksista noihin kysymyksiin. Ja nyt voimmekin sitten aloittaa tämän kuulemistilaisuuden. Säännöt ovat samat kuin aina. Eli ensin te saatte puheenvuoron 10-15 minuutiksi ja sitten normaaliin tapaan edetään viiden minuutin sloteissa, eli kaksi minuuttia kysymykselle ja kolme minuuttia vastaukselle. Olkaa hyvä, komission varapuheenjohtaja Domrovskis. Uh, honorable. Kiitoksia puheenjohtaja ja valiokunnan jäsenet. Ensinnä kiitos tilaisuudesta puhua tänään teille. Pahoittelemme päätöstä, jonka brittiäänestäjät tekivät kesäkuun 21. päivä, mutta sitä pitää kunnioittaa. Komissaaris Hill päätti erota, kunnioitan hänen päätöstään, vaikka olen pahoillani, että menetän näin äh, luotettavan kollegan. Hän oli sitoutunut ammattitaitoinen ja erittäin hyvä yhteistyötekijä. Toivotan hänelle kaikkia menestystä jatkossa, joten hyvät kollegat. Nämä ovat siis haastavia aikoja EUlle kun hallinnoidaan tätä kansainvälisen äänestyksen jälkeistä aikaa, vaatii monenlaisia poliittisia päätöksiä aikana, jolloin Euroopan edessä on myös moninaisia muita haasteita, kuten maahanmuutto, turvallisuuskysymykset, rahoituspalvelusektori kuuluu niihin, jotka eniten kokevat muutoksia johtuen uudesta tilanteesta. Emme tiedä täsmällisesti, miten tulevat suhteemme yhdistyneen kuningaskuntaan tulevat muotoutumaan. Me toivomme, että Iso-Britannia voi jatkossakin olla läheinen kumppani. Ja kunnes yhdistynyt kuningaskunta lähtee, se on edelleenkin täysjäsen EU-ssa, sillä on kaikki oikeudet, velvollisuudet Samanaikaisesti muut 27 jäsenvaltiota ovat tehneet tämän selväksi, että mitkä tahansa tulevaisuuden järjestelyt yhdistyneen kuningaskunnan kanssa kolmantena maana. Tässä pitäisi tasapainottaa sekä oikeudet että velvollisuudet sisämarkkinoille pääsy vaatii, että jos kuningaskunta hyväksyy kaikki neljä vapautta, tavaroiden, palveluiden, pääoman ja työvoiman vapaan liikkuvuuden, ei voi olla mitään alakart-toimintaa. Tässä tilanteessa puheenjohtaja Juncker on pyytänyt minua kantamaan vastuun asioista, jotka liittyvät rahoitusvakauteen, palveluihin ja pääomamarkkinaunioniin 16. heinäkuuta lähtien. Minä toivon, että tämä olisi tapahtunut jotenkin paremmissa oloissa, mutta tämä on tietysti haaste, johon olen valmis tarttumaan. Euroopan komission varapuheenjohtajana minä olen jo vastuussa siitä, miten on koordinoitu osaa tästä salkusta mukaan lukien pankkiunionin poliitikot, jotka liittyvät siihen, että syvennetään osa rahaliittoa ja pyritään estämään terrorismin rahoitusta. Tässä roolissa käytän hyväkseni myös omaa kokemustani Euroopan parlamentin jäsenä ennen kuin minusta tuli komission varapuheenjohtaja. Ennen kuin menen yksityiskohtiin, kerron hiukan, miten suhtaudun rahoitusmarkkinoihin Euroopassa. Päärooli ja vastuu rahoitussektorista liittyy siihen, että rahoitetaan reaalitaloutta, tuetaan investointeja ja pyritään va- tukemaan Euroopan sosiaalista markkinataloutta. Näin me voimme tukea pk-yrityksiä ja aloittelevia yrityksiä. Näin voimme auttaa ihmisiä hallinnoimaan talouttaan tehokkaasti, turvallisesti on kyse sitten opiskelijoista tai eläkeläisistä tai tahansa. Kriisin tuloksena olemme vahvistaneet sääntelyrakennetta rahoitussektorilla. Tänään Euroopan rahoitussektori on vahvemmalla pohjalla kuin ennen kriisiä. Tilanne taloudessa paranee pikkuhiljaa. Pankit ovat vahvistuneet, ne on paremmin pääomitettuja, mutta pankit, sijoittajat, investointiyritykset ovat uusien haasteiden edessä kuitenkin. Kun mennään eteenpäin, meidän pitää varmistaa sellaiset sääntelypuitteet, jotka ovat oikeassa tasapainon suhteessa. Tässä tarvitaan vahvaa, uskottavaa vakavaraisuusvalvontaa vaikeina aikoina sääntely, joka mahdollistaa sen, että voidaan rahoittaa reaalitaloutta ja ylläpitää kaikki tekijät, jotka e- e- tukevat toimivia rahoitusmarkkinoita. Ja tarvitaan myös puitteita, jotka ovat avoimia uudelle teknologiselle, yhteiskunnalliselle ja taloudelliselle kehityssuunnille ja tarvittaessa pitää muuttaa sektoria ja uudistaa sitä. EU edelleenkin on unioni, jolla on sisämarkkinat, jotka koskevat kaikkia jäseniä ja samoin on yhtenäisvaluutta, jonka monet jäsenvaltiot jakavat. Tämä näkyy myös omassa tämänhetkisessä salkussani. Niin euro varapuheenjohtaja on myös Euroopan talous talouden se koskee kaikkia jäsenvaltioita, on, on tärkeää viedä EMU loppuun ja saada siitä kestävämpi. On myös selvää, että rahoituspalvelujen sisämarkkinoiden pitää tukeutua kaikkien jäsenvaltioiden vahvuuksiin, pitää olla samat säännöt, se on keskeinen kysymys. Hillättäiset tapahtumat lähettivät tavallaan shokkeja koko globaalin rahoitusjärjestelmän. Tämä muistuttaa meitä siitä, kuinka tärkeää on täysin täytäntöönpanna ja to- toimeenpana uudet puitteet eu jotka saadaan aikaan vahvempi pankkijärjestelmä ja pystytään suojelemaan tallettajia ja veronmaksajia. Mitä tulee pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin ja talletussuojadirektiivin nämä ovat uusia lisäyksiä. Me tulemme pitämään painetta yllä, kunnes kaikki jäsenvaltiot ovat liittäneet omaa lainsäädäntönsä. Meidän täytyy myös viedä loppuun joitakin toisen tason lainsäädäntöjä koskien asetusta ja varmistaa, että tulevina kuukausina meidän ehdotuksemme telakista eh, liittyvät fiksusti yhteen MRED-järjestelmään täällä Euroopassa. Hyvät kollegat, on erittäin tärkeää pitää kiinni vauhtia ja viedä pankkiunioni loppuun. Olen tyytyväinen siitä, että ministerit ovat sitoutuneet asettamaan varajärjestelmän tekninen työ alkaa, alkaa tässä asiassa varsin pian. Meidän ehdotuksemme saada aikaan Euroopan talletussuojajärjestelmä on tämä puuttuva kolmas pilari pankkiunionista. Se on osa myös laajempaa suunnitelmaa, jolla pyritään syventämään talous- ja rahaliittoa. Edissin kohdalla tehty työ on nyt lainsäätäjien käsissä pitkälti. Haluaisin viedä asiaa eteenpäin teidän kanssanne tulevina viikkoina ja kuukausina. Euroopan parlamentti on luontainen kumppanimme ja me jaamme teidän näkemyksemme siitä, että emme tarvitse hallitusten välistä sopimusta tämän asian loppuun viemiseksi. Edissin täytyy kulkea käsi kädessä sen kanssa, vähennetään riskejä pankkisektorilla. Meidän ehdotuksemme telakista ja vakavaraisuusasetuksessa tulee vuoden loppuun mennessä. Me haluamme, että Baselin sääntöjä noudatetaan Euroopassa hyvällä tavalla. Meidän pitää varmistaa, että EUn asema Baselissa ja muualla koordinoidaan hyvin. Teidän valiokunta aloitteiden mietintönne on hyvä lisä, kun käsitellään kansainvälisiä kysymyksiä. Mitä tulee pääomamarkkinaunioniin, me haluamme tukea kasvua, investointeja ja haluan jatkaa tärkeää työtä, jota Lordi Hill teki pääomamarkkinaunionin kohdalla. Teen läheistä yhteistyötä komissaari Kataisen kanssa näissä kysymyksissä. Mahdollisuus sille, että saadaan että Lontoon City siirtyy nyt muualle. Tässä tarvitaan Täytyy syventää pääomamarkkinoita kaikkialla EU-ssa. Se tulee kaikki kiireellisemmäksi nyt. Pääomamarkkinaunioni on sisämarkkinahanke, joka koskee kaikkia jäsenvaltioita. Mutta se tekee emusta myös vahvemman kun integroituneet pääomamarkkinat auttavat kestämään shokkeja. Me tulemme tarkistamaan, miten edistytään pääomamarkkinaunionin kohdalla, että nähdään, mitä lisää toimia tarvitaan ja pohdimme myös, mitä muuta vielä voidaan tehdä. Mutta olemme sitoutuneita siihen, että saamme aikaan sopimuksen olemassa olevista ehdotuksista. Minä toivon, että voimme viedä työn loppuun nopeasti ja saada aikaan esitejärjestelmän, joka on yksinkertaisempi, tehokkaampi, edullisempi kaikille yrityksille, jotka haluavat saada rahoitusta julkisilta markkinoilta. Nyt odotan mielenkiinnolla yhteistyötä teidän kanssanne, jotta voimme edistyä komission ehdotuksesta koskien yksinkertaistaa läpinäkyvää standardoitua arvopaperistamista. Haluamme parempaa laatua rahoitusmarkkinoille. Se on meille prioriteettikysymys jatkossakin. Nyt analysoimme eh, konsultaatiotuloksia ja kirjastamme haluamme esitellä komission näkemyksiä syksyllä. Fintech, rahoitusteknologia on yksi asia, jota haluaisimme tarkastella hiukan tarkemmin, ja me tulemme analysoimaan keinoja raho- rohkaista yhteisrahoittajat ottaisivat huomioon kestävyysnäkemykset sijoituspolitiikassaan. Kautta linjan olemme sitoutuneita siihen, että halutaan tukeutua käyttäjäkyselyihin, joita toimintamme tukee kasvua. Muun muassa haluamme käyttää käyttäjäkyselyitä hyväksemme ja varmistamme, että lainsäädäntö toimii niin kuin on tarkoitettu ja tehdä muutoksia jos tuloksia voidaan saada tukevammalla tavalla. Me haluamme tarttua tulevassa jäljellä oleviin riskeihin järjestelmässä. Nyt johdannaissa pitää käsitellä keskusvastapuolen kautta me haluamme kunnollisen järjestelmän, joka toimii silloinkin, kun joku menee pieleen. Vielä lopuksi tässä on vain lyhyt kuvaus joistakin avainkysymyksistä. Tämä on raskas agenda ja nyt on aika toimia ja odotan mielenkiinnolla yhteistyötä teidän kanssanne, jotta voimme viedä tätä asiaa kokonaisuutta yhdessä eteenpäin. Kiitos. Thank you, Mr. Kiitoksia, herra varapuheenjohtaja, tästä avauspuheenvuorosta. Burkhard Paltz, ensimmäinen puhuja. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Ensin haluaisin kiittää komission varapuheenjohtajaa tästä vuoropuhelusta tänä aamuna. Sen jälkeen kun Jean-Claude Juncker siirsi tämän salkun teille, niin Tehän otitte välittömästi yhteyttä Euroopan parlamenttiin ja olitte valmiita tulemaan valiokuntaamme. Ja EPPnä me arvostamme tätä aloitetta. Ja se osoittaa myös, kuinka kunnioitatte tätä taloa entisenä Euroopan parlamentin jäsenenä. Toki pahoittelemme sitä, että herra Hill ei jatka työtänsä. Puheenjohtaja jo viittasi siihen, että Ludi Hill on kanssamme ensi viikolla valiokunnassa ja me voimme kiittää häntä silloin henkilökohtaisesti. Herra Dombrovskis, mehän Olemme tehneet tähän asti erittäin hyvää yhteistyötä, mitä eurokysymyksiin tulee. Pankkiunioni on jo teidän salkussanne ja te olette siis komission varapuheenjohtaja. Te varmasti myös tunnette hyvin näitä kysymyksiä. Mitä lainsäädäntöön Euroopan tasolla tulee, niin se on laajentunut, siitä on tullut yksityiskohtaisempaa. Mitä säätelyn tulee, siitä on tullut yksityiskohtaisempaa. On eurooppalaiset valvontaviranomaiset, johdonmukaisuutta täytyy tarkistaa, mitä lainsäädäntöön tulee ja myös mit, mitä haasteisiin tulee ennen kaikkea PK-yritysten kohdalla. Ja, ja siksi mielestäni on hyvä, että nyt tutkitaan myös tai tehdään vaikutusten arviointi. Voimmeko myös nyt olettaa, että tämä Call for Evidence-tutkimus jatkuu ja että saamme uusia tuloksia. Ja miten sitten tätä suhteellisuutta tullaan vahvistamaan, miten tätä suhteellisuutta tullaan tarkastelemaan ja tuletteko takaamaan sen, että mitä standardeihin ja lainsäädäntöön tulee, niin äh, tässä myös äh, lainsäätäjän tahto otetaan huomioon. So, um, uh, honorable Mr. Kiitoksia edustaja Baltz näistä kysymyksistä liittyen liittyen kannanottopyyntöön. Tarkoituksena on arvioida kattavasti asetustemme vaikuttavuus ja minun vaikutelmani parhaasta etenemistavasta on se, että pyritään tarjoamaan parasta kehitystä mahdollisimman nopeasti ja se tapahtuu keskittymällä tiettyihin kannanottopyyntöihin yksittäisiin sellaisiin ja analysoimalla ne yksittäin ja siirtymällä siitä sitten eteenpäin. Tämä kannanottopyyntö, sitä voidaan pitää hyvin tärkeänä askeleena tämän lainsäädäntöpuitekehyksen valmiiksi saattamisessa. Ja olemme ymmärtäneet, että eri sidosryhmien reaktiot tähän ovat olleet hyvin vahvoja ja tutkimme nyt, minkälaisia päällekkäisyyksiä tai epäjohdonmukaisuuksia – lainsäädännössä on. Myönteistä tässä on se, että kukaan ei kyseenalaista tätä uudistusten yleistä suuntaa ja, ja kehyksen yleistä tarkoitusta, sitä joka on siis viime vuosina nyt luotu, ja monet ovat ilmaisseet tukensa tässä asiassa. Nyt analysoimme näitä eri tahojen vastauksia ja sieltä nousee esiin kolme teemaa, Yksi niistä on se, että paikoittain lainsäädäntömme ei ole suhteellista, kuten tekin otitte tässä esiin, eli lainsäädäntö voi vaikuttaa rahoituksen saatavuuteen reaalitaloudessa hyvin negatiivisesti, ja joissakin tapauksissa sitten vaaditaan liiallista vaatimusten noudattamista – me teemme nyt tätä analysointityötä ja se jatkuu tulevina viikkoina ja kuukausina ja keskustelemme varmasti teidän kanssanne siitä, mikä on paras tapa edetä. Kiitos. Kiitos sitten Pervanche Beres. Kiitoksia varapuheenjohtaja. Niin kuin monet muutkin uskon, että me pahoittelemme todellakin sitä, että komissari Hill on eronnut öö, hänen toimintansa kautta muutettiin hänen salkkuaan niin kuin alun perin oli tarkoituskin. Myös poliittisesti tämä on muuttunut, mutta tämä ei kuitenkaan liity tietenkään teidän vastuullenne eikä kuulu tähän aiheeseemme. Haluaisin kuulla, mitä olette mieltä Brexitin jälkeen siitä, että Lontoon pörssi ja Saks, Saksan vastaava ovat yhdistyneet. Tietysti tässä on kyse myös Euroopan laajuisesta toimiluvasta, koska yrityksille, hy, yritykset hyötyvät tästä, voivat tarjota palveluita muissakin jäsenvaltioissa tietyillä ehdoilla, koska EU-lainsäädäntöä täytyy siirtää, tietysti aina kansalliseen lainsäädäntöön, jotta voida, voidaan tarjota kyseisiä palveluita. Miten komissio aikoo varmistaa, että yhdistynyt kuningaskunta täyttää nämä velvoitteet EU-oikeudessa e erityisesti tästä siihen asti, kun neuvottelut eroamista alkavat ja viedään loppuun. Vielä lopuksi, kun komissio on yhteydessä e- kansallisiin rahoitusmarkkinaviranomaisiin aikoo se valvoa mahdollisia markkinaväärinkäytöksiä, jotka liittyvät toimintaan, jota erityisesti Brexit kampanjan aikana on tehty. Ehkä jopa pyrittiin hyötymään näistä markkinahäiriöistä on tuloksen tultua ilmi. Okay. So, uh, thank you uh, very much for those uh, questions. Kiitos näistä kysymyksistä. Aika montakin kysymystä. No ensin tämän kansanäänestyksen vaikutuksesta meidän suhteisiimme yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja sitten nämä mahdolliset vaikutukset rahoitussektorille. No, tämä riippuu siitä, minkälainen malli rakennetaan Yhdistyneen kuningaskunnan ja EUn välillä, koska tässä on kaksi mahdollisuutta. Ensinnäkin, kun Yhdistynyt kuningaskunta on osa sisämarkkinoita tai sitten jos se on sen sisällä. Jos se on osa sisämarkkinoita, niin toki siinä on velvoitteita, toki myös vapauksia, mutta siinä täytyy kuitenkin kunnioittaa eu lainsäädäntöpuitteita. Mitä näihin eurooppalaisiin toimilupiin tulee, niin toki tämä maan täytyy olla sitten sisämarkkinoilla. Eli jos yhdistynyt kuningaskunta... Anteeksi komissaari, mitä tapahtuu ennen kuin tämä alkaa ja kun, kunnes kertaa, minkä aseman britit, britit haluavat. Niin, tällä hetkellä yhdistynyt on täysjäsen Euroopan unionissa. Sillä on kaikki oikeudet ja velvoitteet. Ja se jatkuu ennen kuin sopimuksen artikla 50 astuu voimaan ja tämä menettely on saatettu päätökseen. Ainakin kahden vuoden ajan yhdistynyt kuningaskunta on vielä Euroopan unionin täysjäsen. Mitä sitten EU-lainsäädäntöön tulee, niin kaikkien jäsenvaltioiden tulee toimia samalla tavalla Ja myös yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomainen on painottanut sitä, että täytyy pitää kiinni kaikista säännöstä ja asetuksista Euroopan tasolla. Eli niin kauan kuin yhdistynyt kuningaskunta on EUn jäsen, sen täytyy kunnioittaa kaikkia sääntöjä ja asetuksia. No sitten markkinoiden väärinkäyttö. Meillä on hyvät lainsäädäntöpuitteet, mitä direktiivin ja asetuksen tulee Ja valvontaviranomaisilla on välineet tai sellaiseen väärinkäyttöä vastaan ja myös rangaista tällaisista toimista. Kiitos. Stock Exchange, Deutsche Börse. Sitten vielä Lontoon pörssi ja Deutsche Börse. No mitä tähän kysymykseen tulee, niin niin kauan kuin yhdistynyt kuningaskunta on EUn täysjäsen, niin sillä ei ole pitkällä meneviä vaikutuksia ainakaan lainsäädännöllisestä näkökulmasta. Toki tässä on kysymys markkinatoimivaltuuksista. No sitten se riippuu siitä, että pysyykö yhdistynyt kuningaskunta, tai onko se osa sisämarkkinoita. Thank you, uh, Kiitoksia, herra varapuheenjohtaja. On surullista, että te olette täällä tänään, koska se johtuu tietysti herra Hillin äh, erosta ja Britannian kansanäänestyksen tuloksesta. Se ei ole sellainen tulos, jonka puolesta minä kampanjoin. Sen perusteella olen kiitollinen teidän muistutuksestanne sen suhteen, että Britannia pysyy EUn täysimääräisenä jäsenenä siihen asti, että määritellään, mitä tämä kansanäänestyksen tulos tarkoittaa. ECR oli vankasti herra Hillin takana ja varsinkin hänen työssään Äh, liittyen pääomamarkkinaunionin kehittämiseen ja vastasitte osittain kysymykseen, niin joku vastasi herra Valtsille, mutta haluaisin vielä kysyä, että liittyen tähän kannanottopyyntöön, varsinkin kun ajatellaan sääntelyn teknisiä vaatimuksia, esimerkiksi MIFID-asiat, jossa tulee kannanottopyyntöjä ja aikataulu vaatii sitä, että lainsäädäntö tehdään ennen kuin kunnollista dataa on saatavilla. Toivottavasti voitte selventää tätä hieman ja minkälaisen tasapainon näette uuden lainsäädännön ja jo olemassa olevan lainsäädännön välillä. Entäpä sitten tasapaino rahoitusvakauden ja rahoitusmarkkinapalveluiden sääntöjen välillä? Ja voitteko kertoa, kuinka aiotte käyttää todisteisiin perustuvaa metodologiaa työssänne? Äh. Kiitoksia kysymyksestänne. Kuten te tiedätte, tässä komissiossa olemme asettaneet itsellemme selkeät prioriteetit. Haluamme tukea taloudellista kasvua, työpaikkojen luomista ja vahvat, vakaat rahoitusjärjestelmät ovat ennakkoedellytys kasvulle. Ja me tiedämme, että sääntelyn järjestelmän muutos oli välttämätöntä kriisin jälkeen ja näin pystyttiin tarttumaan moninaisiin ongelmiin, joita meillä oli rahoitussektorillamme. Ja itse asiassa hiljattaiset markkinaturbulenssit brittikansanäänestyksen yhteydessä korostivat jälleen kerran sitä, kuinka tärkeää on saada häiriöitä kestävä rahoitusmarkkina aikaan ja vahvat valvontajärjestelmät. Tältä kannalta katsottuna ehkä ei ole välttämätöntä olla ristiriitainen, koska todellakin vakaat rahoitusjärjestelmät terveellä pohjalla ovat ennakkoedellytyksenä myös sille, että voidaan varmistaa se, että näin tuetaan reaalitaloutta. Sitten tästä tasapainosta eteenpäin siitä opitaan menneistä ja katsotaan myös eteenpäin. Näin juuri teemme tällä hetkellä. Toisaalta meillä on aika tiukka lainsäädäntöaikataulu pöydällämme. Me keskustelemme eri ehdotuksista tämän valiokunnan kanssa jo nyt. Ja tulossa on lisääkin ehdotuksia. Mainitsinkin jo joitakin pääomavaatimusasetuksen ja direktiivin muutoksen, jotta se sopii yhteen kansainvälisten TELAK-vaatimusten kanssa ja se saadaan sovitettua yhteen omien MREL-vaatimustemme kanssa, jotta varmistetaan johdonmukaisuus Tämä liittyy myös johonkin muihin asiakokonaisuuksiin. Samanaikaisesti me tiedämme, että sääntely puitteet luotiin myös hiukan ad hoc pohjalta reaktiona kriisiin, joten tällainen käyttäjäkyselypyyntö, kannattopyyntö, jota nyt analysoimme tässä, tämä on hyvä tilaisuus äh, tarkastella, miten tämä kattava uudistaminen on toimii, missä on epäjohdonmukaisuuksia, puutteita, päällekkäisyyksiä, miten se voidaan parantaa ja miten saadaan aikaan hyvät valvontatulokset vähemmällä hallinnollisella työmäärällä ja toimitaan myös kasvua tukevammalla tavalla. Mitä tulee kysymykseen kannanotto pyyntöihin perustuvasta lainsäädännöstä, niin selvästikin olen sitoutunut tähän periaatteeseen. Korostin tätä johdantopuheenvuorossanikin. Kun päätetään tällaisista tärkeistä kysymyksistä, jotka mahdollisesti vaikuttavat huomattavasti myös talouden kasvuun ja työpaikkoihin, niin tietysti silloin meidän pitää tehdä päätöksemme niin, että ne perustuvat eh, erilaisiin kannanottoihin, mielipidekyselyihin, että tämä on tärkeää jatkossakin tehdä niin kuin Lord Helkin aikanaan toimi. Kiitos sitten Sylvie Goulard. Monsieur le Président, je vous laisse le... Hyvä puheenjohtaja. Hyvä varapuheenjohtaja, kiitoksia, että pääsitte tänne tähän Olemme todella nauttineet hyvästä yhteistyöstä herra Hillin äh, kanssa ja hän teki hyvin rohkean päätöksen. Kunnioitamme tätä. No, nyt äh, valitettavasti joissakin asioissa ei ole päästy eteenpäin niin nopeasti kuin olisimme halunneet. Minä haluaisin kysyä vielä siitä, mitä sanoitte yhdistyneestä kuningaskunnasta – olette varmasti lähdössä pian lomalle ja voisitte tulla esimerkiksi Provenceen Etelä-Ranskaan minun kanssani ja kertoa, miten tässä oikein edetään. Te olette juridisessa mielessä aivan oikeassa sen suhteen, mitä äsken sanoitte Britannian liittyen, mutta miten nyt, miten nyt voimme kertoa kansalaisille, miten tässä tilanteessa toimitaan tällä väliajalla ennen kuin nyt artikla 50 astuu voimaan ennen kuin se prosessi aloitetaan. Se kestohan voi olla aivan mitä sattuu, se on määrittelemätön. Meille saattaa tulla uusi komission jäsen, hän ottaa jonkin salkun haltuunsa, mutta se on vähän, vähän outoa, jos uusi brittikomissaari nyt tulee tähän kollegioon. Mutta mutta minusta tässä pitäisi tehdä jonkinlainen ero juridiikan ja toisaalta sitten käytännön politiikan välille. En, en tiedä, kuinka voimme perustella kansalaisille tätä asiaa. Miten voimme löytää ratkaisun, joka olisi juridisesti oikea brittejä kohtaan, joka auttaisi meitä selviämään tästä tilanteesta parhaalla mahdollisella tavalla, mutta toisaalta, jotta voisimme puolustaa Euroopan unionia kansalaisillemme populisteja vastaan, jotka hyökkäävät jatkuvasti unionia vastaan. Miten tämä voisi realistisesti onnistua? Tästä, jos tätä tilannetta ei nyt hoideta kunnolla, kansalaisten luottamus EU-hun murenee entisestään. Minusta komissio on tässä poliittisesti hieman nyt vitkutellut ja me tarvitsemme tähän kunnollisia juridisia argumentteja. No sitten vielä Toinen asia, me olemme tavanneet Madi Delvon ja Sirpan ja muiden kanssa, kun teimme mietintöä liittyen unionin rooliin standardien asettamisessa globaalisti. Ja me keskustelimme myös teidän kanssanne ja minä toivoisin, että tämän oma mietinnön lisäksi komissio voisi selvästi kertoa, mikä sen suhde tähän Baselin komiteaan on, minkälaista työtä, yhteistyötä sen kanssa tehdään, miten, miten sen työn tulokset otetaan globaalisti huomioon ja varmistetaan, että Euroopassa kasvu tästä lähtee liikkeelle ja työpaikat lisääntyvät. Uh, okay. uh, thank you. Kiitos näistä kysymyksistä. Ensinnäkin tilanne yhdistyneen kansan äänestyksen jälkeen. Toki komissio ja kaikki EU-toimielimet ja kaikkien jäsenvaltioiden täytyy kunnioittaa sopimuksia. Ja me tiedämme, että tämä on ennakkotapaus. Tämä on ensimmäinen kerta, kun me olemme tällaisessa tilanteessa, että jäsenvaltio aikoo jättää Euroopan unionin. Ja toimielimenä meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin kunnioittaa sopimusta, ja se on erittäin selkeä sanainen. Ensinnäkin jäsenvaltion täytyy ottaa käyttöön artikla 50. Ensinnäkin tämä ei ole määrittämätön aika. Sitten kun artikla 50 astuu voimaan, on kaksi vuotta aikaa neuvotella. Jos sopuun päästään, sitten se astuu voimaan. Jos ei, niin sitten äh, tämä neuvottelu päättyy. No, ja toimielimet ovat jo pyytäneet, että yhdistynyt kuningaskunta esittäisi pyynnön liittyen artiklaan 50, eikä viivyttelisi. Ja olemme tässä teidän kanssanne samaa mieltä. Ja tämä epävarmuuden aika vahingoittaa Euroopan unionia ja se vahingoittaa myös yhdistynyttä kuningaskuntaa. Ja me olemme pyytäneet, että todellakin yhdistynyt kuningaskunta toimisi viipymyttä. Tässä täytyy kunnioittaa sopimusta. Mitä sitten Baselin komiteaan ja kansainväliseen työhön tulee? Niin kuin johdannossakin jo sanoin, toivotamme tervetulleeksi teidän äm, oma-aloite mietintönne, jotka liittyvät liittyvät näihin kansainvälisiin foorumoihin, muun muassa Baselin komitean. Ja ensinnäkin Euroopan pitäisi puhua yhdellä äänellä, koska sitten me voimme vaikuttaa paremmin näihin kansainvälisiin tahoihin ja meidän täytyy koordinoida näitä kysymyksiä. IMFkin on tehnyt ehdotuksia paremmasta edustuksesta. Mitä Baselin komitean tulee ja mitä tapahtuu, jos Baselin komitean tulokset eivät ole äh, linjan mukaisia, mitä EUn tilanteeseen tulee. Tämä täytyy pitää mielessä. Jos me puhumme yhdellä äänellä, meillä on parempi vaikutusmahdollisuus. Ja mainitsin jos nyt käytämme tässä T-lakkia, niin meidän täytyy tehdä se järkevällä tavalla, joka on myös meidän asetustemme ja vaatimustemme mukainen. Ja toki meidän täytyy soveltaa soveltaa sitä niin, että otamme huomioon tilanteen Euroopan unionissa. Time is over. Sorry. Kiitoksia, niin teidän puheaikanne päättyi. Fabio De Masi seuraavaksi. Herr Domorowski, Ähm, ich werde Deutsch. Herra Dombrovskis, minä puhun saksaa. Tässähän Brexitillä on suuri rooli ja jotkut sanovat, että meillä saattaa olla kohta sellainen tilanne, jossa Brexit on vain lastentarha, koska tässä odottaa Italian pankkikriisi. Jos te nyt olisitte Italian hallituksessa vastuussa näistä kysymyksistä, niin miten te hoitaisitte edessä olevat ongelmat? Jos tässä otetaan muun muassa vel, pankkien velkojat huomioon ja miten tässä voidaan suojella ja Mitä suosituksia antaisitte Italian hallitukselle? Ja tehän puolatte ähm, vakautta ja myös kasvu- ja vakaussopimusta. Ja tässä Italian pitäisi käyttää 2,5 prosenttia BKT teestä näiden ongelmien hoitamiseen pankkisektorilla. Miten te nyt yhdistäisitte tämän sitten tähän kasvu- ja vakaussopimukseen? Ja USAssa on tehty tutkimus, että saksalainen pankki on kolmanneksi vaarallisen, vaarallisin pankki, mitä rahoitusvakautteen tulee. Ja tässähän nyt on puhuttu myös siitä, että myös investointipankkitoiminta pitäisi erottaa muusta pankkitoiminnasta. Aiotteko te jatkaa tätä rakennemuutosta? Pitääkö tämä paikkansa? Ja oletteko sitä mieltä, että esimerkiksi Deutsche Bank, joka nyt on vaarana vakaudelle, pitäisikö se jakaa? Jonathan Hill on oli vain vastuussa rahoitusmarkkinoista. Teillä on jo aika mielenkiintoinen salkku. Ja nyt kun saatte tämän toisenkin salkun vielä, niin oliko niin, että oikeastaan Jonathan Hilleä ei olisi tarvittu ollenkaan? Ja miten te aiotte nyt vastata tähän suureen haasteeseen? Uh, okay. so, um, uh, indeed. Tässähän tuli aika monta kysymystä. Ensimmäinen kysymys Italian pankeista. Tietysti olemme tietoisia tämänhetkisistä vaikeuksista Italian pankkisektorilla. On paljon järjestämättömiä lainoja pankkien taseissa ja kannattavuus on alhaalla. Monet pankit ovat joutuneet paineen alle tätä kautta ja tämä näkyy muun muassa siinä, että osakkeiden hinnat ovat laskeneet. Mutta tämä ei ole uutta kehitystä. Näin on tapahtunut jo vuoden alusta lähtien. Ja me olemme korostaneet tätä asiaa myös maakohtaisissa suosituksissamme Italian kohdalla, jossa suosittelimme sitä, että tartutaan puuttuviin heikko, jäljellä oleviin heikkouksiin, heikkouksiin pankkien hallinnoissa ja ryhdyttäisiin toimiin, että voitaisiin vähentää järjestämättömien lainojen määrää pankeissa. Ja itse asiassa moniin toimenpiteisiin on jo ryhdytty, kuten on tällainen eh, on pyritty arvopaperistamaan järjestämättömiä lainoja, pyydetään ilmoittamaan likviditeettitukijärjestelmistä ja tietenkin ollaan, olemme yhteydessä Italian viranomaisiin ja jatkossakin seuraamme tilannetta ja olemme valmiita toimimaan tarvittaessa. Sitten pankkien rakenteellisesta uudistuksista. Uh, miten puuttuisi tähän ongelmaan? Niin tietenkin on erilaisia tapoja, miten asiaan voidaan tarttua. Se riippuu myös Italian viranomaisten pyynnöstä, mihin suuntaan kuljettaessa. Mainitsin jo monia asioita, joita on täytäntöönpantu tähän mennessä läheisessä yhteydessä Italian viranomaisiin. Mutta nopeasti kävisin läpi nämä muut kysymykset. Pankkien rakenteellinen uudistus, tässä asiassa tiedämme, että tämä ehdotus tällä hetkellä, jos voin sanoa, on vähän jumissa, eikä oikeastaan etene mihinkään. Ja ongelmakohdat tässä etuksessa pankit jatkossakin voivat tarjota huomattavia palveluita, markkinatakajana toimimista, on huolta myös suhteellisuudesta näissä toimenpiteissä. Nämä ovat täysin valideja huolenaiheita. Minä ainakin aion tavata esittelijöiden varjoistoiden kanssa ja keskustella tästä tilanteesta koskien pankkien rakenteellista uudistusta ja täytyykö meidän tässä edetä, koska Tarkoituksena on tarttua tähän too big to fail ongelmaan ja se on vieläkin hyvä pyrkimys mielestäni. Sitten tämä on lisähaaste, niin kuin sanoin. Olen valmis tarttumaan haasteeseen. Olin jo koordinoinut tätä työtä, kun olin varapuheenjohtajana pelkästään, joten tämä ei ole mitään ihan uutta vastuualuetta minulle. Ja täytyy vielä todeta, että myös tällä hetkellä jo komissiossa on monia komissaareja, jotka ovat vastuussa esimerkiksi, tai on kaksi pääjohtajaa, jotka ovat pystyneet käsittämään näitä haasteita. Tämä on sitten lisätyötä, mutta olen valmis siihen tarttumaan. Good. Hyvä, kiitoksia. Sven Giegold. Mm, welcome, Commissioner. And... Tervetuloa, hyvä komission jäsen. Ja alkuun haluaisin sanoa muutaman sanan työstämme täällä Ekonissa ja muuallakin Euroopassa – liittyen näihin neuvotteluihin Britannian kanssa. Minä haluaisin sanoa aivan selvästi myös Silville, että minusta tuo kansanäänestyspäivä oli surullinen päivä, mutta se tyyli, jolla nyt joudumme käsittelemään näitä asioita, sen pitäisi olla hyvin asiallinen, neutraali, ei mitään kostomielialaa, vaan pikemminkin meidän pitäisi edetä ystävyyden hengessä – ja minusta se sävy, jota te tässä nyt käytitte, sanoitte, että tämän prosessin pitäisi olla hyvin oikeudenmukainen. Se on hyvä lähestymistapa, sillä niin kauan kuin Britannia on EUn jäsen, sitä tulee kohdella täysimääräisenä jäsenenä ja sama, sama pätee tietysti kaikkiin muihin sisämarkkinoiden jäseniin, mutta tietenkään velvollisuuksista ei voi saada mitään alennusta, vaan jos nauttii, nauttii sisämarkkinoiden tuomista eduista, myös velvollisuudet on hoidettava ja tämä fakta pitää pitää mielessä. Mutta tässä kannattaa kiinnittää tähän sävyyn ja tyyliin nyt huomiota. Se on hyvin tärkeää brittikansalaisten puolesta ja, ja myös nuorten brittien vuoksi, jotka halusivat tulevaisuuden EU-ssa. Pari kysymystä. Olin hieman huolissani vastauksistanne liittyen positiolimiitteihin. Tehän totesitte siinä suunnilleen, että parlamentin huolenaiheisiin on jo puututtu. Monet kansalaiset ovat kuitenkin hyvin huolissaan. Minä haluaisin kysyä teiltä siksi, että mitä mieltä te olette tästä? Oletteko valmiita kasaamaan jonkinlaisen neuvottelutiimin ennen kuin komissio tekee päätöksen RTS yhdestä. No entäpä sitten vihreän rahoituksen kasvavat markkinat? Mihin toimiin olette tässä ryhtymässä, jotta saamme hyödynnettyä tätä kasvavaa markkina-alaa ja jotta saamme vietyä koko alaa ekologisempaan suuntaan? Kiitos. Okay. Uh, thank you uh, for those. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Uh, question on uh, uh RTS. Uh, no ensin tähän RTS 21 kysymykseen ja positiolimitteihin. Me ö, otamme huomioon standardin tavoitteet ja tässä otetaan ennen kaikkea elintarvikkeet ja muut tämän tyyppiset hyödykkeet huomioon. Ja ESMAN pitäisi tehdä tästä ehdotus ja sen täytyisi tehdä, ähm, tai ehdottaa parempia standardeja, mitä näihin positiolimitteihin tulee. Tässä tarvitaan äh, enemmän ja jakautumista. Ja sitten, mm, jos puhutaan elintarvikkeita, ne pidetään kahdessa ja puolessa prosentissa. Ja näin minä vastasin myös kirjallisesti ja käsitykseni on, että tässä mennään siihen suuntaan, mitä parlamentti on esittänyt. Toki olen valmis tapaamaan neuvotteluryhmän, jotta me voimme keskustella yksityiskohtaisemmin tästä kysymyksestä ja voidaanko tehdä enemmän tässä suhteessa. No sitten toinen kysymys liittyen vihreään rahoitukseen. Tähän liittyy useampikin kysymys. Ensinnäkin meidän täytyy saada aikaiseksi kattavampi eurooppalainen strategia, mitä vihreään rahoitukseen tulee. Ja yhdessä myös G20 ja FSBn kanssa, joten pyrin perustamaan asiantuntijaryhmän ja tätä kautta sitten saamme jotain käytännön sovelluksia. Esimerkiksi mitä työeläkkeisiin tulee. Ja näitä kysymyksiä voidaan sitten käyttää muissa kysymyksissä. Esimerkiksi voidaanko tämä liittää CRD. -hen? ja olen valmis myös keskustelemaan muista tavoista, miten me voimme puuttua näihin kysymyksiin. Marco Zanni. Marco Zanni seuraavaksi. Se al komissario eh, per... Kiitän komissaaria tästä kuulemisesta. Minulla on kaksi kysymystä. Ensin, kun ajatellaan pankkiunionin tulevaisuutta, ja ajattelen kriisiä, jota nyt nähdään monissa jäsenvaltioissa, erityisesti Italiassa, miten se vaikuttaa pankkisektoriin. Ja tietenkin tämä herättää kysymyksiä pankkiunionista ja haluaisin tietää, pystyykö tämä rakenne antamaan vakautta rahoitussektorille Euroopassa, niin kuin sen päätarkoituksena oli. Meillä on pilari, yhteinen, yhteinen valvonta. Se on varsin epätasapainoinen. Se keskittyy tiettyihin riskeihin, joita pankkien taseista löytyy. Kuitenkaan se ei välitä, välitä painotusta riskeistä ja tunnen kovasti huolta, niin kuin kollega Maasi sanoi, että Deutsche Bankin kaltainen pankki, ajatellen näitä stressitestejä, joita on tehty pankeista, on todettu, että se ei ollut kovin olekaan suuri riski. Ja sitten IMF sanookin, että se on pankki, joka edustaa suurinta järjestelmäriskiä koko Euroopassa, joten jokuhan tässä nyt ei toimi. Meillä on riisinratkaisujärjestelmä, jonka pitäisi vakauttaa rahoitusjärjestelmä, mutta näyttääkin siltä, että se itse asiassa asettaa sen uhan alle ja vaarantaa sitä. Kansalliset viranomaiset jotka joko puo osittain tai ovat täysin toteuttaneet sijoittajan vastuuta. Tämä vaikuttaa markkinoihin. Riittää kun katsoo, miten pörssimarkkinat pärjäävät Euroopan pankkisektorilla ja miten pankit joissakin maissa ovat toimineet ta, ovat tehneet tammikuun jälkeen kaiken, jotta ei täytyisi näitä lakeja noudattaa ja soveltaa, koska, jos pank, koska pankkisektori on suurta myllerrystä, erityisesti kun ajatellaan suuria järjestelmän kannalta tärkeitä pankkeja. Sitten on tämä kolmas pilari, joka todennäköisesti ei koskaan toteudu, ja jos toteutuu, niin siitä tulee jotakin, mikä ei oikeastaan pysty auttamaan ja saamaan Euroopan järjestelmää turvallisemmaksi. Mitä olette mieltä pankkiunionista? Pystyykö se vakauttamaan rahoitusjärjestelmästä? Toinen kysymys pääomamarkkinaunionista ja arvopaperistamisesta. Niin kuin usein on, keskuspankki on sanonut, että ensimmäinen ongelma, joka pk-yrityksellä on, on likviditeetin puute, mutta kysynnän puute on se isompi ongelma. Voidaanko tällä tavalla todellakin varmistaa lisärahoitusta arvopaperistamisen kautta? Once again, uh, quite... Kiitoksia. Siinä tuli taas aika monta kysymystä. No ensinnäkin pankkiunionista. Kuten sanoin, olen sitoutunut jatkamaan pankkiunionityötä. Teemme jatkossa lisäehdotuksia liittyen vakavaraisuusvalvontapuoleen, kuten jo sanoin, ja myös talletussuojajärjestelmään, joka komission arvion mukaan on pankkiunionin puuttuva kolmas pilari. No sitten tämän valvontamekanismin toiminnasta ja sen eri aspekteista, siitä miten se ottaa riskejä huomioon, muun muassa järjestämättömien lainojen riskit pitää ottaa vakavasti, mutta tuo valvontamekanismi vastaa, vastaa valvonnasta ja se toimii siinä riippumattomasti siitä syystä en voi kommentoida mitään yksittäisiä valvontapäätöksiä, joita tuo elin tekee. Arvopaperistamisesta. No, se on ehdotus, joka voi tuoda lisärahoitusta talouteen. Nyt siirrymme eteenpäin tämän ehdotuksen kanssa niin, että meillä olisi tasapuolista läpinäkyvää arvopaperistamista. Se olisi mahdollisuus pankeille vapauttaa resursseja, jotta EUn talouteen saadaan lisää luottoa. Se voisi todella siis hyödyttää koko taloutta. Mainitsitte myös kysyntäpuolen taloudessa. No totta kai rahoitusala ei yksinään voi ratkaista kaikkia EUn taloushuolia. Meillä on paljon laajempi makrotalousagenda – ja siellä prioriteettina on edesauttaa sijoitusten lisääntymistä, rakenneuudistusten tekemistä ja totta kai myös virkistää kysyntää taloudessa, erityisesti niissä maissa, joissa, joissa siihen on erityistä tarvetta. Kiitos. Kiitos sitten Barbara Kappel. Kiitos herra puheenjohtaja, hyvää huomenta. Komission varapuheenjohtaja. Viimeisen kahden vuoden aikana olette tehneet hyvää yhteistyötä tämän valiokunnan kanssa. Ja nyt saatte vielä eh, herra Hillin salkun, niin teidän salkkunne on aika suuri ja toivotan teille kaikkea hyvää ja toivomme, että hyvä yhteistyö jatkuu. Ennen kuulemista te jo vastasitte laajasti joihinkin kysymyksiin ja johdannossanne te myös otitte kantaa talletussuojaan. Siihen liittyy ensimmäinen kysymykseni. Ecofinissä kesäkuussahan erittäin intensiivisesti keskusteltiin tästä aiheesta ja tässä puhuttiin myös hallitusten välisestä sopimuksesta. Te jo tänään sanoitte, että te vastustaisitte tällaista mutta täällä puhuttiin myös riskien vähentämisestä ja myös direktiivin lisäksi, eli talletussuojan tulisi tuo, toimia kaikissa jäsenvaltioissa. No, tässä nyt oli Italia esimerkkinä. Se ei tietenkään ole hyvä tilanne myöskään muiden maiden nyky, näkökulmasta Itävallassa. Tämä toimii hyvin, tämä järjestelmä, eli me tarvitsemme kuitenkin toimivan järjestelmän Euroopan laajuisesti, mitä talletussuojaan tulee, ja riskejä tulisi myös vähentää. Ja komission täytyisi työstää tässä yhteydessä kahta kysymystä. Ensinnäkin, että pankeilla on riittävästi pääomaa ja sitten täytyisi myös harmonisoida tätä, näitä maksukyvyttömyyskysymyksiä. Eli koska me sitten voimme saada tämän vaikutusarvioinnin, mitä talletussuojaan tulee. Ja no sitten nämä rating luottoluokituslaitokset ja, ja valvontaviranomaisten ei pitäisi luottaa näin tekemiin arvioihin. Ja, ja kysymykseni tässä yhteydessä kuuluu, onko teidän mielestänne tällainen lähestymistapa myös Euroopassa järkevä? Uh, okay. uh, quite a few. Taas on aika monta kysymystä. Ensinnä EDIS, talotussuojajärjestelmä. Olen siis sitoutunut jatkamaan työtä EDISin kohdalla ja kyllä tämä ehdotus on nyt pitkälti yhteislainsäätäjien käsissä. ECOFIN-neuvosto on määritellyt edistyskertomuksensa siitä, miten tästä eteenpäin, ja olen valmis tekemään läheistä yhteistyötä myös Slovakian puheenjohtajavaltion kanssa, jotta voidaan aloittaa tekninen puoli asiassa. Ja myös Euroopan parlamentti toimiasiassa on tehty työasiakirja jo valmiiksi ja olen valmis olemaan yhteistyössä myös parlamentin kanssa. Sitten eri aspekteista. Ensinnäkin kansalliset talotussuojajärjestelmät. Yksi tekijä, joka tulee selväksi tässä edisehdotuksessa, on, että vain ne jäsenvaltiot, jotka täyttävät velvollisuutensa talletussuojajärjestelmädirektiivin mukaisesti voidaan, voivat hyötyä edisistä, joten selvästikään ei voi syntyä tilannetta, missä maat, jotka eivät ole täyttäneet direktiivin vaatimuksia, eivät ole toimineet kansallistasolla ja käyttäneet ensin kansallisia varoja, joita voi käyttää sitten muiden varoja tähän. Kaikkien maiden pitää täyttää velvollisuutensa ja loppujen lopuksi 0,8 prosenttia äh, valintakelpoisista talletuksista tämä taso pitää saavuttaa. Sitten te mainitsitte äh, säästöpankit Itävallassa, niillä on omat suojelujärjestelmänsä. Tämä pitää ottaa huomioon, kun määritellään riskiperusteisia osuuksia järjestelmään ja Tarkoituksena on ollut, myös olla lisäämättä kokonaistaakkaa pankkisektorilla. Siis kokonaistavoite on edelleenkin 0,8 prosenttia valintakelpoisista talletuksista sekä Euroopan että kansallisissa talletussuojajärjestelmissä. Sitten riskin vähentämis toimintasuunnitelma. Kyllä komissio on korostanut riskin jakamista, riskin vähentämistä, niiden pitää kulkea käsi kädessä. Minä jo tartuin eri ehdotuksiin, joita olemme tehneet äh, riskin vähentämispuolesta. Sitten kysymys joka koski äh, vastuuta, jossa voidaan käyttää sijoittajavastuuta. Te tiedätte, että on velvollisuus jo nyt siitä, että voi käyttää kriisiratkaisurahastoa vasta sitten, kun 8 prosenttia omaisuudesta on joutunut sijoittajavastuun piiriin, ja tätä vielä määritellään tarkemmin MREL-lainsäädännössä, minkälaisia vastuita voidaan ottaa huomioon ja missä järjestyksessä. Sitten kustannusviointi te tiedätte, että olemme laatineet kattavan vaikutusarvioinnin tästä ehdotuksesta. Näin jo 2010 tarkastelimme eri tapoja miten varmistetaan sen Euroopan laajuinen tautosuojajärjestelmä, mutta teemme, olemme valmiita tekemään läheistä yhteistyötä ja tekemään määrä, myös määrällisiä arviointeja joistakin elementeistä, jo, joita parlamentti tai neuvosto haluaisivat käsittelyyn. Olemme valmiit siis antamaan, laatimaan lisää analyysejä vielä. Kiitos. Seuraava. Grazie, Chair. Eh, signor Vicepresidente. Kiitoksia, Hyvä komission varapuheenjohtaja. Tänä aamuna aivan esityksen alussa muistutitte, että Eurooppa on edelleen vaikeassa tilanteessa maahanmuuttokriisin ja, ja turvallisuusasioidenkin puolesta. Ihmisten tilanne on hyvin epävakaa ja nyt meillä on myös Brexit edessämme Italiassa erityisesti on havahduttu tähän maahanmuuttokriisiin. Meille huuhtoutuu rantaan ruumiita mereltä ja toisaalta sitten isistaistelijoita palaa Italiaan suunnittelemaan iskujaan. Ja Italiassa myös pankit ovat huonossa kunnossa. Monte dei Paski-pankki erityisesti on pahassa jamassa. Eli tilanne on hyvin epävarma ja epävakaa. Meillä voi olla edessämme uusi pankkikriisi Italiassa hyvin pian. Mietinpä tässä, että nämä eurooppalaiset välineet, ovatko ne itse asiassa tehokkaita tämän tilanteen ratkaisemisessa ja ennaltaehkäisyssä? En ole tästä aivan varma, mutta haluaisin olla. Voi olla, että tämä parannuskeino tai hoito on itse asiassa paljon pahempi kuin se tauti, eli vain pahentaa tilannetta pankkiviranomainen on ilmeisesti tekemässä uusia stressitestejä tässä aivan lähiaikoina ja silloin keskitytään näihin järjestämättömiin lainoihin eikä siihen, miten monimutkaisia pankkien taseet ovat, minkälaisia johdannaisia siellä on. Eli valtavia riskejä liittyy eurooppalaisiin pankkeihin. Ne ovat sellaisia riskejä, joita ei ole vielä huomioitu mitenkään, kuten kollegat tässä sanoivat. Meillä on muun muassa suuri saksalaispankki, joka on nyt IMFn huomion kohteena. Tässä mielessä kysyisinkin, että kun tässä tilanteessa nyt ei ole aikaa hukattavana, niin Eurooppa tarvitsee komissiolta pikaisia toimia. Miten ajattelitte käyttää pankkien kriisiratkaisudirektiivin direktiivin sisältyvää joustavuutta. Sehän sieltä artikloista löytyy. Voisiko se olla ratkaisu? Uh, okay. uh, Kiitos tästä kysymyksestä. Uskoakseni otin tämän kysymyksen jo esille liittyen Italian pankkeihin. No en asemassani voi kommentoida yksittäisiä yksittäisiä pankkeja. Te mainitsitte Montebaskin pankin, mutta ensinnäkin mitä Italia pankkisektorin tulee, joitakin askeleita on jo otettu ja ne on otettu tiiviissä yhteistyössä Italian viranomaisten kanssa. Sitten te kysyitte eh, pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivistä. E, toki tässä otetaan kaikki e, säännöt huomioon ja me tiedämme, että on tiettyjä ehtoja ja nämä ehdot täytyy täyttää. Mm, tässä pankkien elvytys- ja kriisiratkaisudirektiivin yhteydessä mm, pankkien täytyy pystyä täyttämään pääomavaatimukset ja sitten jos on ongelmia, Eli säännöt on olemassa ja jos ehdot täyttyvät, niin sitten toki näitä sääntöjä voidaan soveltaa. No sitten on myös nämä valtion tukikysymykset. Komission sen Westhagerhan on vastuussa näistä kysymyksistä. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä ja saada aikaisesti toimiva ratkaisu komissiossa kokonaisuutena. Eli tähän liittyy muitakin elementtejä. E, mainitsin tämän, nämä järjestämättömät lainat muun muassa ja me tulemme jatkamaan työtä. Mitä riskeihin tulee, minä otin esille, että toki eri riskit täytyy ottaa huomioon esimerkiksi kaupassa tai myynnissä. Meidän toki täytyy tässä myös ottaa valvontaviranomaiset huomioon. Kiitoksia Alain Lamassu. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin osoittaa kunnioitusta edeltäjänne kohtaan ja sanoa, kuinka eh, hyvänä pidämme sitä, että teidät nimitetään hänen jatkajakseen. Teillä on paljon kokemusta pääministerinä, komission varapuheenjohtajana. Näin saadaan hyvät takeet siitä, miten tuotatko jatkossa toimimaan. Minulla on vain yksi kysymys. Todellinen testi siitä, onko olemassa todellinen e- Euroopan pankkiunioni, olisi se mahdollisuus, että kun ajatellaan erittäin isoja äm, talletuksia, joita on hyvissä pankeissa, ja sitten tällä tavalla rahoitettaisiin huomattavia investointivaatimuksia Etelä-Euroopassa, missä on hankkeita ja missä pankit, niin kuin aikaisemmassa todettiin, aikaisemmassa kysymyksessä todettiin, pankit ovat joskus vaikeassa tilanteessa. No, mutta tällä hetkellä näin ei oikeastaan ole ollenkaan mahdollista tehdä, ei johtuen primääri- tai sekundäärioikeudesta unionissa, vaan sen takia, että kansalliset sääntelijät pohjoisen maissa val- to- toimivat niin, että niiden vakavien maiden säästöt eivät päädy investoimaan näitä maita, joita pidetään vähemmän vakavina. Minä esitin kysymyksen Lord Hillille. Hän ei koskaan pystynyt vakuuttamaan, minu, vakuuttamaan minua tästä. Miten te näette tämän tilanteen? Kiitos. Uh, okay, uh, thank you, uh, for this. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Se liittyy rahoitus- ja pääomamarkkinoiden sirpaloitumiseen ja myös siihen taipumukseen, että kriisi nähdään ikään kuin mahdollisuutena uudelleen kansallistaa rahoitusjärjestelmiä. Ja siinä mielessä sitten pankit toimivat rajojen yli epäaktiivisemmin kuin ennen. Tämä on eräs työmme tavoitteista. Pyrimme vähentämään tällaista hajannusta tai sirpaloitumista ja pyrimme saamaan aikaan todella eurooppalaiset markkinat. En käy läpi kaikkia pääomamarkkinaunionin aspekteja. Keskityn enemmän tähän pankkisektoriin. Siellä on elementtejä, jotka ovat relevantteja myös pankkien puolesta. Erityisesti valvontatoimet, lainsäädäntöpuitteet, valvontatoiminhan on jo ryhdytty. Ja toisekseen sitten tämä työ, jota tehdään erilaisten esteiden poistamiseksi, jotta saataisiin aikaan lisää rajat ylittäviä investointeja. Meillä on tulossa rahoitusalan vihreä kirja, jonka tarkoituksena on tutkia sitä, kuinka voitaisiin edistää vähittäispankkipalveluja rajat ylittävästi. Jotkut esteet ovat kulttuurillisia tai kielellisiä, ne pitää ottaa huomioon. Sitten meillä on erilaisia kuluttajansuojajärjestelmiä eri maissa. Ne täytyy käsitellä ja jotenkin ratkaista. Myös maksukyvyttömyysmenettelyt ovat erilaisia eri maissa. Mm, näemme kuitenkin, että meillä on suuria mahdollisuuksia rahoitusteknologian ja verkkopalveluiden puolella. Ne voivat todella muuttaa tätä tilannetta liittyen juuri rajat ylittävään pankkitoimintaan. Eri tapoja edistää näitä asioita on siis olemassa ja me yritämme tehdä tätä nyt tuon rahoituspalveluiden vihreän kirjan avulla ja käymme läpi myös päämarkkinaunioni toimia sen suhteen, mitä pitäisi vielä tehdä ja mitä on nyt jo saatu aikaan, jotta tätä hajannusta voidaan vähentää. Kiitos Paul Tang. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Dombrovskis, teidän salkustanne on tässä tulossa yhä vaativampi kolme kysymystä ja pyytäisin teitä ottamaan kantaa näihin asioihin, koska joskus mm, menee käy. Ensinnäkin pääomamarkkinaunionista, pääomamarkkinaunionin toimintasuunnitelma. Ja odotan jatkoa teidän kaudellanne, mutta olosuhteet ovat kuitenkin muuttuneet. Brexit on tapahtunut ja jotkut väittävät, että pääomamarkkinaunion niin kuului brittikomissaarin käsin. Jotkut väittäisivät, että tämä on nyt mahdollisuus, koska nyt me voimme syventää markkinoita. Haluaisin tietää, mikä teidän kantanne on, kun meitä on 27. valtuutettu. Sitten tämä ähm, ka- kannanottopyyntökierros kun te sanoitte, että tulette tarttumaan epäjohdonmukaisuuksiin lainsäädännössä ja päällekkäisyyksiin, mutta jos mennään takaisin parlamentin kantaan, niin silloin tilanne on hiukan laajempi, koska me emme puutu vain epäjohdonmukaisuuksiin ja päällekkäisyyksiin. Pyydämme, että komissio tarkastelee myös mahdollisia puutteita ja aukkoja ja ehkä ottaa huomioon myös uudenlaiset riskit, joista puhutaan Valts-mietinnössä kyse ei ole vain liikasääntelystä, vaan myös sääntelyn puutteesta. Kolmas kysymys, arvopaperistaminen. Me olemme jo pitkälti tästä asiasta keskustelleet. Meillä oli hyvä keskustelu asiasta ja me keskitymme parlamentissa erityisesti siihen, mitä pitää oppia finanssikriisistä komissaari Hill oli mukana yhdessä näistä kuulemisista ja hän myös tuki tätä lähestymistapaa. Pitää oppia menneisyyden virheistä ja varmistaa, että esimerkiksi että me toimimme markkinoilla vain hyvinä aikoina, että markkinat toimivat myös huonoina aikoina. Arvopaperista rahoittamisen täytyy saada rahoitusmarkkinat vakavammaksi, terveemmäksi. Tarvitaan myös likvidit markkinat huonoina aikoina. Miten te suhtaudutte tähän asiaan? Miten näette tämän äh, keskustelun, jota täällä parlamentissa on käyty? Okay, uh... Äh. Hyvä. Kiitoksia herra Tang. Ensinnä pääomamarkkina unionista ja miten brittikansanäänestys tähän vaikuttaa. Niin kuin sanoin johdannossani, todennäköisesti tämä vahvistaa tarvetta pääomamarkkinaunionille EU-ssa aivan erityisesti, jos on sellainen vaara, että todellakin suurin pääomamarkkina e- Euroopassa siirtyy EUn ulkopuolelle. Ja itse asiassa maat, joissa on vähemmän kehittynyt pääomamarkkina, markkinat, voi, ne voivat juuri hyötyä eniten pääomamarkkinaunionista, joten olen valmis jatkamaan tällä tiellä viemään asioita eteenpäin, enkä mitenkään voi olla samaa mieltä siitä, että britti kansanäänestys lopettaisi jotenkin pääomamarkkinaunionit. Kyllä, me tarvitsemme tätä unionia vielä enemmän nyt. Ja niin kuin minä sanoin, tarvitsemme tätä hanketta, joka koskee koko EUta, vaikkakin se, siellä on tiettyjä erityispiirteitä, jotka hyödyttävät talous- ja rahaliittoa. Sitten tämä kannanottopyyntökierros. Osa tätä toimintaa koskee puutteita, aukkoja, Tämä otamme huomioon omassa arvioinnissamme. Tämä on kattava arviointi, joka kattaa kaikki aspektit mukaan lukien lainsäädännön puutteet, aukot ja niin kuin sanottiin, me jatkossakin teemme työtä ja pystymme puuttumaan vielä joihinkin jäljellä oleviin kohtiin rahoitusmarkkinasääntelyssä, jossa on puutteita. Esimerkiksi nyt kun Haluamme, että enemmän johdannaisia selvitetään keskusvastapuolien osalta tarvitaan myös CCP, kriisiratkaisupuitteet, jos haluamme välttää liian iso kaatuakseen kysymyksen huomioon ottamisen. Sitten mitä, mitä on opittu tal- finanssikriisistä, niin todellakin arvopaperistaminen sai huonon maineen johtuen USAn subprime kriisistä ja varmastikin tästä meidän pitää jotain oppia, joten meidän ei pidä tarkasta, ottaa huomioon sellaisia tuotteita, tuotteita, rahoitustuotteita, jotka ovat opakkeja, liian monimutkaisia joitakin tuota, tuotteita voidaan myydä vain muille sijoittajille. Mutta jos tarkastellaan Euroopan arvopaperistamista ja verrataan sitä USAan vastaavaan järjestelmään, niin jopa kriisin myllerryksessäkin Euroopan arvopaperistamistoiminta silloin kun oli saatu kolmen aan luottoluokitus maksukyvyttömyyttä oli alle yksi prosentti ja USAssa oltiin 16 prosentissa, siis täällä alle yhdessä, joten huomattavia eroja oli jo silloin. Ja nyt sitten kun on tehty ehdotus yksinkertaista avoimesta standardoidusta arvopaperistamisesta YLS-säännöistä, niin tarkoituksena on juuri vähentää riskejä, jotka liittyvät arvopaperistamisrakenteeseen ja halutaan myös mahdollistaa, että mahdolliset investoijat voivat paremmin nähdä, minkälaisia riskejä tuotteisiin liittyy. Ja me tiedämme, että myös valvojat ja Keskuspankki tukee meidän ehdotuksiamme mukaan lukien Euroopan pankkiviranomainen EVA, myös Englannin keskuspankki ja kansainvälinen Baselin komitea. Mutta olen kyllä valmis keskustelemaan teidän kanssanne siitä, mitä jatkossa vielä pitää tehdä, jotta tästä ehdotuksesta tulee sellainen, että varmistetaan arvopaperistamisen toiminta, ei vain hyvinä aikoina, vaan myös silloin, kun talous, taloudessa menee huonosti. Pablo Salva. Kiitos, Pablo Salva. Kiitoksia puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, että tulitte tänne kokoukseemme. Pari kysymystä ensinnäkin arvopaperistamisesta. Mehän puhumme tästä täällä paljon ja itse olen esittelemä pääomavaatimuksista. Asiassa haluaisin tietää, mitä olette mieltä omasta mietinnöstäni. Se on myös, koskee myös Euroopan keskuspankkia ja tätä hierarkiaa. Olemme ehdottaneet, että poistettaisiin tämmöinen ulkoinen järjestelmä ja vahvistettaisiin sisämarkkinoita. Haluaisin teiltä mielipiteen sitten toinen asia, uskottavuus, vakaus rahoitusjärjestelmässä ja euroalueen vakaus kokonaisuudessaan. En ollenkaan epäile, että teidän uudet vastuunne eivät estä teitä sitä, että toimitte jatkossakin näihin, pyritte jatkossakin vakauteen euroalueelle ja rahoitusjärjestelmässä vieläkin enemmän tämän Brexit-tapahtuman jälkeen. Sehän tietysti on vaikuttanut, eikä mitenkään myönteisesti uskottavuuteen. Varmasti olemme samaa mieltä, että meidän tavoitteenamme täytyy olla se, että pyritään palauttamaan luottamus, joka tässä on hiukan päässyt kärsimään. Nyt kysyisin, Miten uskottavuuteen voi vaikuttaa se, jos asetettaisiin sanktioita maille, jotka eniten kasvavat euroalueella ja jossa on tehty eniten uudistuksia euroalueella? Ja vaikuttaako tämä sitten uskottavuuteen ja voiko se vaikuttaa euroalueen vakauteen ja koko rahoitusjärjestelmän vakauteen. Ettekö te usko, että tämä voisi olla eh, eri, eh, häiritsevä viesti, kun meidän pitäisi juuri välttää kaikenlaisia sekannuksia tällaisena hetkenä. Siis maa, joka kasvaa, tekee uudistuksia, eh, niin kuitenkin maa voi joutua tällaisen sanktioiden kohteeksi kysymykseni siis liittyy tähän uskottavuuteen ja miten uskottavuudelle kävisi ja rahoitus vaka- järjestelmän vakaudelle kävisi, jos sanktioita asetettaisiin. Haluaisin teiltä mielipiteen tähän. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia teille, tai kiitoksia teille varapuheenjohtaja, että tulitte kokoukseen keskustelemaan. Of course this is an hearing uh, on uh, the... Niin, toki tämä on kuuleminen liittyen tähän uuteen salkkuun, mutta totta kai voitte vastata myös tähän, jos haluatte. Okei. Okay, uh... No, Aloitan toisesta kysymyksestä, koska en nyt oikein ymmärtänyt ensimmäistä, mutta ehkä voitte toistaa sen myöhemmin. Tähän toiseen kysymykseen liittyen. Toki meidän täytyy vahvistaa uskottavuuttamme, meidän täytyy vahvistaa talouskasvun perusteita. Ja me myös teemme näin. Jos nyt tarkastellaan talouspoliittisia prioriteetteja, meillä on kolme prioriteettia, joiden avulla stimuloidaan investointeja ja rakenteita muutetaan ja jatkamme myös finanssipoliittisesti tärkeitä ratkaisuja. Ja Toki myös ähm, julkinen velka kasvattaa ähm, kasvua, mutta tässä täytyy kuitenkin pitää kiinni 60 prosentista BKTstä ja nyt me olemme noin 90 prosentista, joten meillä on vielä töitä edessämme. Jos me nyt tarkastelemme yleisesti finanssipoliittista tilannetta, niin meillä on kasvua tukeva tilanne ja jos tilanne, mutta meidän, me olemme myös nähneet, että tilanne ei ole sama. Kaikissa jäsenvaltioissa on vielä maita, joissa tilanne on sellainen, että heidän täytyy sopeuttaa tilannetta. Mitä sitten kasvu- ja vakaussopimukseen tulee, toki me sovellamme sitä ja me otamme huomioon ja uudistukset, joita on tehty tähän mennessä. Ja me myös arvostamme sitä, mitä Espanja ja Portugali ovat tähän asti tehneet rakennemuutosten suhteen ja sopeutusten suhteen. Ja toki tästäkin täytyy tiedottaa. En voi kommentoida komission päätöksiä ennen kuin päätökset on tehty, mutta me teemme yhteistyötä komission sen Moskovicin kanssa näissä kysymyksissä. Hän sanoi eilen julkisesti, että me emme voi kommentoida päätöksiä ennen kuin päätös on tehty, mutta toko, otetaan nämä uudistus- ja sopeutustoimet huomioon silloin, kun me sovellamme tätä kasvu- ja vakaussopimusta. Ja sitten tämä ensimmäinen kysymys, voisitteko esittää sen uudestaan? Time is over. I'm sure you will have the opportunity to discuss. Aika on päättämässä. Varmasti voitte keskustella tästä vielä jatkossa komissaari Dombrovskisen kanssa myöhemmin. Edustaja Fernandes. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia komission varaan puheenjohtaja läsnäolostanne. Pari kysymystä, jotka liittyvät pankkiunioniin. Ensinnäkin, miten yhteinen varautumisjärjestelmä on toteutettu, backstop-järjestelmä. Haluaisin tietää, miten te varapuheenjohtajana vastuussa komissaarista, komissaarina, onko teillä jonkinlaisia ehdotuksia siitä, miten tämä varautumisjärjestelmä toteutetaan. Sitten toinen kysymys edisistä, Euroopan talletussuojajärjestelmästä. Minä uskon, että täällä parlamentissa ja muissakin toimielimissä käydään keskustelua siitä, että on välttämätöntä tehdä työtä rinnakkain yhtä aikaa kehittää edisiä ja lisää toimenpiteitä, joilla, voidaan vähentää riskejä. Minun mielestäni tämä rinnakkainen työnteko, edistyminen on hiukan huonosti määriteltyä, koska jos tämä on jotenkin paralleellista toimintaa, niin toisaalta on, olisi EDIS ja sitten TELAK, MRE-lainsäädäntö, maksukyvyttömyyslainsäädäntö, valtionvelkakysymykset, tunt- siis EDIS ja muut toimenpiteet yhdessä, niin silloin me emme tiedä, missä vaiheessa viemme loppuun Neuvottelut alkaa varsinaisesti puhumaan edisistä. Tarvitaan yhteinen agenda riskin vähentämisestä ja pitäisi mahdollisimman nopeasti parantaa tällä aikaan Euroopan rahoitusjärjestelmä, mutta me emme välttämättä puhu samasta asiasta, tarkoita sama asia kun puhumme siitä, että pitäisi tehdä rinnakkain työtä yhdessä, saada aikaan tällainen agenda, jossa on mukana EDIS, mutta myös muita lisätoimia. Haluaisin kysyä, mitä te oikein tarkoitatte tällä rinnakkaisella työnteolla? toiminnalla. Sitten puheenjohtaja Gualter tässä jo puhui tämän kuulemisen tavoitteista, mutta haluaisin kuitenkin sanoa, että näinä tärkeinä aikoina euroalueella, kun suurta epävarmuutta meidän pitäisi käyttää kaikkea joustoa, jota löytyy kasvu- ja vakaussopimuksesta, kun mietitään sanktioita joillekin maille. On joitakin hallituksia, kuten Espanjan hallitus, jotka ovat ryhtyneet verouudistuksiin esimerkiksi, jotka ovat, pyrkivät saamaan vain näin ääniä itselleen. Minun, minun mielestäni meidän pitäisi suhtautua tähän asiaan todella nyt huolella ja varovaisesti, koska nythän keskustellaan euroalueen tulevaisuudesta, koko unionin uskottavuudesta, ja meidän pitää käyttää kaikkia mahdollista joustovaraa, jota löytyy vakaussopimuksesta ennen kuin ryhdytään liian aggressiivisiin toimenpiteisiin. Kiitoksia. Uh, Uh, Kiitoksia. Ensin yhteinen varautumisjärjestelmä. Myönteinen uutinen on siinä, että ministerit sopivat siitä, että päätetään alkaa tekemään työtä asian eteen ja niin kuin sanoimme, aloitamme teknisen työn varsin pian. Sitten tämä tarkka aikataulu, etenemisrytmi ja suunta työssä, niin komissiossa me aiomme helpottaa sopimuksen aikaansaantia. Olemme avoimia, haluamme tarkastella eri vaihtoehtoja, keinoja, tarttua yhteisen varautumisjärjestelmän kysymykseen, backstop-kysymykseen, niin että todellakin sellainen saadaan aikaan suunnitelussa aikataulussa. Sitten toinen kysymys Edisistä ja mitä tarkoitamme riskin jaolla, riskin vähentämistoimilla, joihin pitää ryhtyä samanaikaisesti. Tällä tavalla me asiasta ilmoitimme komission ehdotuksen yhteydessä, kun teimme lainsäädäntöehdotuksen edisistä. Me myös totesimme, että aiomme jatkaa työtämme riskin vähentämisen kohdalla, mutta jos te tarkastelette lainsäädäntöehdotustamme edisistä, niin jollain tavalla se ei ole siellä ennakkoedellytyksenä. Se on jo valitettu kollegion käsittely, niin siitä keskustellaan komissiokollegiossa. Tietenkin panemme merkille, että siellä eri maa, mailla on erilaisia preferenssejä. Ja tämä näkyy myös täällä parlamentissa. Täällä on erilaisia näkemyksiä. Jotkut sanovat, että ensin täytyy hoitaa riskin vähentämispuoli mukaan lukien valtioriskit ja vasta sitten voidaan rakentaa edisiä. Ja toiset taas sanovat, että me tarvitsemme edisin nyt ja riskin vähennys voi tässä odottaa, joten meidän täytyy löytää tasapaino lähestymistapa tähän. Siis riskin vähentäminen, riskin jako on todellakin yksi ristiriitaisimmista kysymyksistä tässä, mutta selvästikin voimme nähdä, että on tapa edetä asiassa ja uskon, että teidän tekstiluonnoksenne korostaakin jo tiettyjä, ottaa esille tiettyjä suuntamahdollisuuksia jatkoa ajatellen. Sitten miten sovelletaan kasvu- ja vakaussopimusta joustavalla tavalla, kuten te tiedätte. Tämä Euroopan komission yksi ensimmäistä aloitteista, johon se ryhtyi jo 2015 tammikuussa oli juuri tiedonanto siitä, miten käytetään parhaalla tavalla joustovaraa kasvu- ja vakaussopimuksessa, joten tämä jo vastauksena tämä sanoin jo aikaisemmin aikaisemmalle kollegallemme, me otamme huomioon erilaisia tekijöitä, teemme läheistä yhteistyötä komissaarien kanssa, että löydetään tasapuolinen ratkaisu. Christianis Karis. Christianis Karis seuraavaksi. Thank you much. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä varapuheenjohtaja. Pidän puheenvuoroni englanniksi. Tiedämme, että teillä on pitkä historia poliitikkona. Olette ollut muun muassa Latvian pääministerinä kriisiaikoina. Ja silloin Latviassa vietiin läpi nopeita ja perusteellisia uudistuksia ja Latvia palasi kasvun tielle teidän kaudellanne ja liittyi sitten muun muassa euroalueeseen. Toivon, että taitonne kriisinratkaisijana eivät tule tarpeeseen tässä nykyisessä virassanne, tai eivät ainakaan siinä määrin kuin Latviassa aiempina vuosina. No liittyen tähän keskusteluun, jota tässä on käyty, Brexit aiheuttaa häiriöitä markkinoilla, se on nähty aivan selvästi. Me tiedämme, että silloin kun artikla 50 avataan, niin kaksi vuotta on aikaa, mutta, mutta emme tiedä, vedotaanko tuohon artiklaan 50 itse asiassa koskaan. Se on vielä suuri kysymysmerkki. Kun äänestäjiä ajattelee, niin ihmisillä Ihmiset mielellään haluavat vakaan työpaikan, tietävät, että saavat asuntolainansa maksettua. Ja siihen tarvitaan pankkisektoria, siihen tarvitaan investointeja, jotta kaikki tämä voidaan rahoittaa. Minä kysyisin teiltä, että tämän kaiken nyt tapahtuvan ja tapahtuneen valossa ja kaiken epävarmuuden valossa, miten Euroopan pankkisektori kestää? Annetaanko lainoja edelleen onko olemassa joitakin välittömiä riskejä, jotka nyt tämän epävarmuuden vuoksi materialisoituisivat. Pitäisikö, pitäisikö näihin asioihin puuttua jotenkin? Kiitos. Uh, okay. On market... Kiitos. Mitä markkinariskeihin tulee mm, Britannian kansan äänestyksen jälkeen? Me näimme, että markkinat reagoivat erittäin voimakkaasti, kurssit putosivat ja, ja mm, myös osakkeiden kohdalla riskit kasvoivat. Ja juuri kansanäänestyksen jälkeen ö, ö, tuli menetyksiä, mutta sitten Vaikutti toki myös äh, kullan hinnan, hintaan ja sitten mitä osakki, osakkeiden hintoihin tuli, niin ne siis putosivat. Euroalueella me äh, havaitsimme joitakin äh, ongelmia pankkien kohdalla, no, mutta kuitenkin tilanne on nyt vakautunut sen jälkeen ja markkinat ovat toipuneet ja jo, myös keskuspankit, Bank of England ja Euroopan keskuspankki olivat valmistautuneet tähän ja ovat valmista, olivat valmiita tukitoimiin, jos niitä olisi tarvittu. Ja tätä kautta myös pystyttiin vakauttamaan tilannetta, mutta kuitenkin tilanne pysyy epävarmana – ja meidän täytyy seurata tilannetta ja meidän täytyy olla valmiita reagoimaan, jos jos se on tarpeellista. Thank you, Jakob. Kiitos sitten Jakobon Weizsäkä. Um, uh, Kiitoksia puheenjohtaja herra Dombrovskis. Mukava, että olette paikalla ja tietenkin olin iloinen kuullessani, että te aiotte tarttua puuttua tähän too big to fail ongelmaan herättämällä eron BSR-asiakokonaisuuden, mutta kysyisin kuitenkin eri asiasta. Ensin kysyisin, miten aiotte suhtautua meidän ehdotukseemme virtuaalivaluutoista, että saataisiin aikaan horisontaalinen työryhmä. Teidän kirjallisessa vastauksessanne viittaatte siihen, että herra Hill oli jo perustanut rahoitusteknologista oman työryhmän, mutta koska nämä älykkäät sopimukset ja tilikirja, teknologia kuuluu rahoitusmarkkinoiden ulkopuolelle, niin siksi olemme halunneet tällaista horisontaalista työryhmää ja haluaisin nyt kovasti tietää, pohditteko tällaista mahdollisuutta, seuratteko tätä suositusta. Sitten toinen kysymykseni on hiukan laajempi tunnen huolta siitä, että Brexitin myötä näemme uudenlaista verokilpailua ja sääntelyn purkua äh, rahoituskeskuksissa tavallisen kansalaisen kustannuksella, kun Lontoon City kärsii kansanäänestyksestä paikalliset paineet alhaisemmille veroille ovat jo vaikuttamassa jossain määrin ja rahoituskeskukset euroalueella, Pariisissa, Frankfurtissa, Dublinissa, Luxemburgissa ja niin edelleen toivovat saavansa aikaan enemmän liiketoimintaa omalle alueelleen ja jotkut ovat jo ilmoittaneet erityistä veroeduista, jotta tässä onnistuttaisiin. Joten kysymykseni teille, miten te aiotte lopettaa sen, että palataan jälleen tällaiseen vaaralliseen tielle, kun pyritään purkamaan sääntelyä ja vähentämään verotusta rahoituskeskusten kohdalla? Uh, uh, Kiitoksia näistä kysymyksistä. Ensinnä tilikirja, ja jaetun tilikirjan teknologia ja blockchain-teknologia virtuaalivaluutoissa. Tämä on todella kiinnostavaa uutta teknologiaa, johon liittyy huomattavaa potentiaalia. Tällä hetkellä, kuten te tiedätte, suhtaudumme aika varovaisesti asian sääntelyn kannalta, koska tämä, te, tätä teknologiaa täytyy vielä kehittää ja sen pitää pystyä osoittamaan potentiaalinsa. Kuitenkin on joitakin aspekteja, seikkoja, joita olemme jo alkaneet tarkastella, esimerkiksi virtuaalivaluutat. Tämä on myös kiinnostavaa uutta kehitystä, mutta esimerkiksi meidän täytyy tarkastella myös riskejä, joita liittyy virtuaalivaluuttoihin. Toimintasuunnitelmassamme, joka koskee terrorismin vastaista rahoitusta. Me arvioimme äh, siellä tätä asiaa ja itse asiassa ehdotamme, että sallittaisiin vastuuviranomaisille tarkastelumahdollisuus näiden äh, liiketoimien kohdalla ja pyytää tarvittaessa lisätietoja. Ja itse asiassa blockchain-teknologia mahdollistaa tämän. On todellakin he, helppo jäljittää mikä tahansa transaktio loppuun asti, missä tahansa ajassa, mutta tarvitaan sopiva infrastruktuuri kaiken tämän arvioimiseksi. Ja mainitsin kirjallisessa vastauksessani, että nyt olemme asettamassa sisäistä työryhmää komissiossa rahoitusteknologiasta ja todellakin suhtaudumme avoimesti keskustelun. Haluamme löytää keinon perustaa myös tällainen horisontaalinen työryhmä, jonka otitte esille, koska kyseessä on uusi teknologia ja meidän täytyy todellakin tarkastella eri aspekteja siinä. Ja me tiedämme, että tämä ei rajoitu pelkästään rahoitukseen. Täällä on potentiaalia myös viestinnän alalla ja niin edelleen. Olemme siis valmiit tekemään työtä asian parissa kyllä. Sitten toinen kysymyksenne verokilpailusta ja mm, mahdollisista ongelmista, joita saattaa tulla esiin. Tämä asia meidän pitää ottaa erittäin vakavissamme siinä mielessä, että jos tarkastelemme verotuksen parissa tekemämme työn henkeä, esimerkiksi OECD-aloite, kun pyrittiin äh, siirtämään voittoja ja vähentämään verokantaa, eikä tämä veropohjaa, niin tässä juuri tarkoituksena oli käsitellä tämän tyyppisiä ongelmia. Me yritämme siis jatkaa komission ehdotuksessa samaa, ja tämä nyt pääasiassa kuuluu komissaari Moskovicin äh, vastuulle, mutta me haluaisimme sellaisen lähestymistapan lähestymistavan saada aikaan, että voittoja verotetaan siellä, missä taloudellinen toimintakin on tapahtunut, eikä voittoja siirretä jonnekin vain verotarkoituksessa. Useita eri aloitteita on, joilla tähän voidaan tarttua mukaan lukien rajat ylittävät tilanteemme. Pyritään välttämään kaksoisverotusta tässä siirryttäisiin siitä periaatteesta pois, että asiat alistetaan verotuksella ja puhutaan tehokkaasta todellisesta verotuksesta ja jäsenvaltiot voivat toimia jos tuloja toisessa maassa ei ole kunnolla verotettu tai varsinaisesti verotettu. Sitten on tietenkin tämä valtion tukisäännöstö. On myös vero päätöksiä, joiden kautta on myönnetty lisä, turhia etuja joillekin yrityksille. Tämä voi, voidaan nähdä laittomana valtion tukena. Tällaisia tapauksia on nytkin meneillään, joten tätä asiaa meidän pitää seurata ja valvoa ja puuttua epäkohtiin ja useita aloitteita on siis jo tullut esiin. Kannattaa vielä panna merkille, että EUn kannalta katsottuna Verotus on monimutkaista aluetta, koska kaikki verotusvaatimukset, va, verotuskysymykset vaativat yksimielisyyttä neuvostossa. Ja siihen ei tietenkään ole aina helppo päästä. Näiden rajoituksien va- rajoissa olemme kuitenkin valmiit toimimaan. De Lange. Kiitos Esther De Lange. Yes, thank you uh, very... Kiitos puheenjohtaja kun tässä nyt kuulemistilaisuus lähestyy loppuaan, en kysy talletussuojajärjestelmästä, koska se on nyt noussut esiin jo usean puhujan esityksessä. Haluaisin alkuun kiittää komission varapuheenjohtajaa siitä, että hän tuli tänne tämän valiokunnan kuultavaksi näinkin aikaisin aamulla. Paljon on esitetty kysymyksiä liittyen myös Brexittiin. Jotkut olivat relevantteja tämän ekon valiokunnan kannalta – tässä huolenaiheet ovat poliittisten ryhmien kesken aika samanlaisia, eli että miten, miten tämä vaikuttaa Ekon valiokunnan työhön ja muihin asioihin. Osa kysymyksistä ei, ei liittynyt lainkaan, lainkaan Ekon valiokuntaan, vaan ne olisi voinut esittää yhtä hyvin komission puheenjohtajalle tai, tai kenelle tahansa liittyen muun muassa artiklaan 50 ja koko tähän Brexit-prosessiin. Totta kai tämä kaikki vaikuttaa hyvin suuresti myös meidän työhömme ja me olemme siitä huolissamme. Yksi Brexit-äänestyksen tuloksen vaikutuksista on se, että jos Britannia nyt eroaa, niin silloin monet pitävät euroaluetta EU-na. Ja se voi olla vaarallista, koska meillä on myös euroalueeseen kuulumattomia EU-maita, joiden ehkä nyt pitäisi sitten liittyä euroalueeseen. Miten varmistatte, että mitään tällaista lisäjakaantuneisuutta ei tule euromaiden ja muiden välille, pankkiunionissa mukana olevien ja muiden välille, entäpä sitten paineet näille maille liittyä euroalueeseen, tuleeko se agendalle tulevina vuosina. Ja jos oli jotakin, mitä emme ole osanneet kysyä, niin, niin ki- kiitollisina kuuntelisimme kantojen. Uh, thank you. So on the question... Kiitoksia. No tästä euroalueesta ketkä siihen kuuluvat ja ketkä eivät. Meillä on eri linjoja, joita tässä työssä nyt seurataan. Haluamme syventää talous- ja rahaliittoa. Se on sellainen asia, joka jatkuu ja viiden puheenjohtajan raportin mukaisesti on nyt siirrytty tuohon vaiheeseen yksi tässä täytäntöönpanossa ja nyt valmistellaan kakkosvaihetta tuon raportin mukaisesti. Meillä on tarkoituksena perustaa tuohon asiantuntijaryhmä tätä työtä tekemään. Me olemme koko tämän työn tekemisen ajan korostaneet sitä, että kaikki aloitteet ovat ihan vapaasti myös euroalueeseen kuulumattomien maiden toteutettavissa. Ja me suunnittelemme nämä toimet tai aloitteet niin, että mikä tahansa maa, kuuluipa euroalueeseen tai ei, voi liittyä niihin. EUn sisämarkkinoihin liittyviä huolenaiheita täytyy pyrkiä ratkaisemaan EUn tasolla. Eli totta kai haluamme syventää talous- ja rahaliittoa, mutta se ei saa tapahtua EUn sisämarkkinoiden sirpaloitumisen uhalla. Tätä työtä me aiomme jatkaa. Ja sitten esimerkiksi kun keskustellaan pankkiunionista, niin meistä tämä de facto pankkiunioni koostuu nyt euroalueen maista, mutta pankkiunioni on auki myös muille euroon kuulumattomille maille, jos ne haluavat tähän pankkiunionin liittyä. Ja tulevassa lainsäädäntötyössä pitäisi tämä mahdollisuus edelleen säilyttää. Meidän pitäisi toimia mahdollisimman osallistavasti ja pyrkiä samalla takaamaan Euroopan unionin yhtenäisyys. Kiitos. Kiitos. Tämä on ollut hyvin mielenkiintoinen ja myönteisessä hengessä läpiviety kuulemistilaisuus. Haluaisin kiittää komission varapuheenjohtajaa siitä, että hän hyväksyi kutsun tulla tänne tähän valiokuntaan meidän kuultavaksemme. Kaikki kollegat lienevät tyytyväisiä vastauksiin. Nyt koordinaattorit tapaavat tämän jälkeen hyvin lyhyesti keskenään ja arvioivat sitä, mitä tässä kuulemistilaisuudessa juuri kuultiin. Kiitokset vielä komission varapuheenjohtajalle. Uh, thank you and, uh, uh, looking... Kiitos. Odotan kovasti yhteistyötä kanssanne myös näissä asioissa tulevaisuudessa. Kiitos.